Bien. No niin, hyvät kollegat, me aloitamme budjettivaliokunnan kokouksen ja pyydän, että pyydän anteeksi teiltä viivästyksestä, mutta kuten tavallista, väistämättä näin käy joka vuosi valmistellaksemme tätä pitkää ja vaikeaa äänestystä – tarkistuksista ensi vuoden talousarvoesitykseen, niin meidän piti ensinnäkin saada aikaan poliittinen yhteisymmärrys ja mahdollisimman kattava vielä niin, että ryhmien enemmistö ainakin olisi sen takana. Tästä syystä esittelijämme tekivät työtä kunkin ryhmän varjoesittelijän kanssa. Mukana oli pääsihteeristö, kiitos muuten heille. Olen iloinen, että he ovat tehneet niin suuremaisesti työtä täällä aamulla. Tarvitsemme kaksi pitkää tuntia viilataksemme vielä näitä yhteisymmärryksen ja myös erimielisyyden kohtia. Hiukkasen hiljaisuutta pyytäisin. Tervetuloa myös pääjohtaja. Kiitos. Hän kyllä saa puheenvuoron aikanaan. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen, jos ei kenelläkään ole mitään huomautettavaa. Se on näin hyväksytty. Toiseksi hyväksymme pöytäkirjan 22. syyskuuta. Jos ei kokouksen päätöksiä, mitä kommentteja tulee, niin se on hyväksytty sellaisenaan. Kobu Newsissa on puolestaan tietoja puheenjohtajan ilmoituksista kohtaan kolme. En niihin palaa sen enempää. Lisäisin vielä yhden ilmoitusasian koordinaattoreiden kokouksessa viime viikolla. Päätettiin, että puheenjohtajakokouksen päätöksen jälkeen liittyen valtuuskuntaan, joka käy neuvotteluja puheenjohtajavaltio Trion kanssa, kun on kyse monivuotisista rahoituspuitteista, niin puheenjohtajakokous päätti, että valtuuskunnassa olisi mukana budjettivaliokunnan puheenjohtaja valtuuskuntien päälliköt ja kaksi koordinaattoreita menoista ja kaksi koordinaattoria tuloista. Viime viikon koordinaattoreiden kokouksessa päätettiin siis, että menoissa Böge yleisesittelijänä ja sitten vielä yhteisesittelijä Ivalo Kalfin hän ei tänään ole paikalla, koska hän on kovin aktiivinen oman maansa poliittisessa elämässä. Ja mitä siellä nyt on käynnissä, niin voimme itsekästi toivoa, että hän pääsee tänne esittelijäksi. Katsotaan. Tulopuolella Jean-Luc Dean on vahvistettu esittelijäksi. Hänen tukenaan on Ann Jensen yhteisesittelijänä – liberaaliryhmästä on varmasti iloinen siitä, että veroja voidaan kasvattaa menojen lisäämiseksi, tulojen lisäämiseksi, että voidaan rahoittaa Euroopan politiikkaa. Todennäköisesti vastapainona on jotain leikkauksiakin, mutta katsotaan. En niitä rupea ennakoimaan, mitkä ovat teidän ryhmänne poliittiset valinnat. No, nyt sitten kohta neljä. Ensinnäkin äänestyksen järjestelyistä. Meillä on nyt tavoite lyöty lukkoon. Se varmasti on iloinen asia kaikille jäsenille. Nimittäin äänestys äänestystä huomisiltana voitaisiin jo päättää kello 18.30. Olimme kuitenkin varautuneet, kuten joka vuosi olemme tehneet, että meillä olisi myös vielä kokous tai yksi lisää aamupäivän kokous, jos jotain jäämiä vielä on. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että poliittinen vuoropuhelu on ryhmien kesken niin pitkälle päässyt, että voimme edetä aika nopeasti. Niinpä meidän tavoitteenamme on, niin me sovimme nimittäin koordinaattoreiden kokouksessa, että iltapäivää tänään osoitettaisiin tilannekastaukseen, tilannekatsaukseen, kuullaan esittelijöitä, katsotaan missä mennään tässä vaiheessa poliittista keskustelua. Pääjohtajakin saa puheenvuoron, kuten perinteisesti, ja esittelijöillekin esitän, että hän saisikin ensinnä puheenvuoron. Näin esittelijät ehkä omissa puheenvuoroissa voivat reagoida siihen, mitä ovat kuulleet, ehkä vastatakin mahdollisiin kysymyksiin, joita pääjohtaja esittäneen. Sen jälkeen sitten lounastunnin aikana meillä on kahdenkeskisiä neuvotteluja, niitä tarvitaan edelleen esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken. Kello 15 aloitetaan äänestykset. Ajatuksena olisi, että tänä iltapäivällä me äänestäisimme niistä otsakkeista, jotka ovat vähiten ongelmallisia. Siis vähiten ongelmallisia. Ei välttämättä poliittista yhteisymmärrystä vielä ole, mutta jokainen ryhmä äänestää miten lystää. Siinä ei ole sinällään ongelmia äänestyksen kannalta. Katsotaan sitten, mikä äänestystulos on. Ensinnäkin otsakkeessa 1b, 2, 3a. Siis nämä otsakke tänään iltapäivällä. Iltapäivän alussa katsotaan sitten sen perusteella, minkälaisia kahdenkeskeisiä yhteyksiä on järjestetty. Tarvitaanko vielä koordinaattoreiden kokous? 18.30 voidaan se mahdollisesti sitten järjestää, jos täytyy vielä jotain yhteisymmärryksen tiimolta tehdä. Huomenna kello yhdeksän äänestämme aamupäivällä muista kolmosen otsakkeista, siis 3b, koko nelonen, niin että mukana ovat sekä luvut että myös huomautukset. Ne ovat erityisen tärkeitä varsinkin nelosotsakkeessa. Otsake 5, kun puhumme komission talousarviosta. Jean Jeanin menoista siis. Niitä leikataan reilusti muuten tässä painostetaan häntä hiukkasen, ettei hän nyt ole niin rauhallisin mielin täällä meidän parissa. Ja huomenna iltapäivällä me toimitamme äänestyksen otsakkeista, jotka ovat kaikkein tärkeimmässä asemassa useimmille ryhmille. Yksi A, koehankkeet, valmistelevat toimet ja muiden toimielinten talousarviot siis viitosotsake, mukaan lukien myös parlamentin talousarvio. Koska tällä viikolla me emme äänestä kuin talousarviosta, siis budjettikohdista lukuineen ja huomautuksineen, päätöslauselman luonnoksesta toimitetaan äänestys ensi viikolla 13. lokakuuta. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on torstai 6. päivä lokakuuta kello 17. Näin. Juu. Englanniksi. Tarkistukset englanniksi. No. Ja. Lisättäkö vielä, että huomenna aamupäivällä me toimitamme äänestyksen myös Ivalo Kalfinin mietintöluonnoksesta. Se liittyy Euroopan investointipankille Euroopan unionin ulkopuolella toteuttavien hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Muistan, että, että tästä käytiin pitkät neuvottelut kolmikantaneuvottelussa Kalfin veti valtuuskuntaamme. Me saimme siellä aikaan yhteisymmärryksen. Siitä toimitamme äänestyksen. Se on hyvin nopeaa. päivänä kokouksen aluksi, kun yhdeksältä aloitamme. No niin, minä esittäisin nyt herra pääjohtaja, että te alustaisitte. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain tämän mahdollisuuden puhua, esittää muutama huomio ennen kuin täällä toimitetaan äänestys tarkistuksista. Sanoisin ensikättelyssä, että olemme kovin tyytyväisiä monenkin tarkistukseen sikäli, että siellä palautetaan suurelta osin talousarvioesityksen sitoumusmäärärahat. Neuvostohan niitä leikkaili. Muutama alustava kommentti ensinnäkin maksumäärärahoista. Maksumäärärahoissa neuvoston tekemät leikkaukset olivat 3,7 miljardia. Meidän mielestämme on selvää, että on, ei tätä ei nyt juurikaan voida perustella, koska se aivan liiallisella tavalla, tämä on muuten toinen kerta jo, kuten viime vuonnakin kävi, otsake 1a, investoinnit, kilpailukyky, kasvu, sitähän me nimenomaan olemme peräänkuuluttaneet EU 2020-hankkeessa ja 1B-otsake puolestaan. Selkeän leikkaukset, kohesio, rakennerahastot ovat äärimmäisen tärkeitä näinä aikoina, jotka ovat taloudellisesti niin vaikeat. Tällä haavaa me olemme nyt erittelemässä 2011 täytäntöönpanoa. Me palaamme siihen myöhemmin mutta voimme kuitenkin sitäkin käyttää hyväksemme tässä keskustelussa. Nimittäin talousarvion täytäntöpano ehkä on korkeammallakin tasolla kuin aikaisempina vuosina on ollutkaan. Ja siksi toisin kuin muina vuosina, tämä pantako merkille, kaiken kaikkiaan siirto ei välttämättä vastaisi näitä lisätarpeita maksumäärärahoiksi, jotka oli jo yksilöity. No, me varmasti palaamme siihen vielä sovittelussa, kun saamme päivitetyt tiedot täytäntöönpanosta. Ja tältä pohjalta jatketaan tietenkin keskustelua, mutta haluaisin tätä nyt vielä tähdentää tässä keskustelun aluksi. Sitten itse tarkistuksista. Parlamentti on esittänyt omat tärkeysjärjestykset. Siellä on kuitenkin pari, jotka minä ottaisin kuitenkin esille erityisesti, sikäli että kun tässä on kyse myös huolista, jotka ovat komissionkin mielessä olleet. Ensinnäkin tarkistus joka liittyy elintarvikejakoon niin, että voitaisiin vähäosaisimmille tarjota myös elintarvikkeita. Tehän tiedätte, kuinka paljon komissio viime aikoina on pyrkinyt korostamaan, mikä merkitys sillä on, että tässä ikävässä asia päästäisiin eteenpäin. Nyt me olemme esittäneet, oikeastaan eilen niin esitimme, että voisimme tehdä uuden ehdotuksen siellä olisi kaksikin oikeusperustaa mukana. Palestinasta myös sananen sille, että voitaisiin vahvistaa 2012 rahoitusta sinne, niin että tätäkin on tarkasteltu 2011 täytäntöönpanossa toivottavasti tämä auttaisi myös ratkaisemaan muutamat ongelmat ainakin, joihin olemme törmänneet tässä kysymyksessä varauksista sitten puheenjohtaja pantakoon merkille, että kuten tavallisesti parlamentti haluaa lähettää tietyn viestin, mutta kuten tavallisesti palautaisin mieleen myös muutamat asiat ja varsinkin, että pitäisi kantaa huolta siitä, että nämä varaukset eivät olisi ristiriidassa meidän oikeudellisten ja poliittisten sitoumuksemme kanssa niin, että siinä noudatettaisiin myös niitä budjettikohtia, joihin ne kuuluvat palautaisin myös mieleen, että jos ajatellaan varausten tasoa, niin se ei saa mennä yli tai liian pitkälle, että se ei haittaisi ensimmäiselle vuosipuoliskolla että talousarvion täytäntöönpanoa. Toteaisin myös vielä, että olemme erityisen huolestuneita siitä, että hallintomenoissa on varauksia 15,8 miljoonaa euroa. Se vastaa 317 virkaa ja se kohdistuu tiettyihin yksikköihin komissiossa. Olemme tätä jo aikaisemmin käsitelleet, kuten viime vuonna, ja tähän nyt palaisinkin todetakseni, että jos te haluatte tämän varauksen säilyttää, niin se pitäisi ryhmitellä palkka kohtaan siitä syystä vain, että emme me voi, koska me olemme yksittäinen työnantaja, ruveta syrjimään eri yksikköjä. Siksi minä haluaisin tätä vielä kertaalleen tähdentää. Sillä on omat seurauksensa myös, kun ajatellaan, miten me voisimme tätä taakkaa kantaa. Me palaamme tähän kuitenkin vielä täytäntöönpanoa kirjeessämme, ja me palaamme varmaan tässä myös sovittelukomitean keskustelusta. Pari seikkaa vielä koehankkeista ja valmistelevista toimista ja sitten hallintokuluista. Koehankkeista ja valmistelevista toimista ensinnä sananen. Me olemme pyrkineet erittelemään ja arvioimaan mahdollisuuksia laatia alustavallista näistä hankkeista. Me toivomme, että tämä olisi ollut hyödyllistä myös parlamentin kannalta. Me vahvistamme myös toivomuksemme tehdä yhteistyötä niin, että me saisimme aikaan tehokkaan luettelon näistä valmistelevista toimista ja koehankkeista. Sitten hallintokuluista vielä lopuksi. Haluaisin kiittää esittelijä siitä, että hän on kantanut huolta siitä, että hallintokulut, jotka liittyvät toimielimeen kokonaisuudessaan, palautettaisiin. Hallintotarpeet, jotka liittyvät Kroatian liittymiseen, niin 2012 oikeuskirjelmässä palataan siihen. Sitä nyt ei täällä käsitellä vielä, mutta ymmärtääkseni, että ne sovittelussa sitä kyllä käsitellään. Sanoisin myös, ja haluaisin kiittää erityisvaliokuntia siitä, että on palautettu komission esittämille tasoille, kun on kyse eri ohjelmissa annettavasta hallintoavusta. Se on erittäin tärkeää toiminnan kannalta. Minä toivon ja uskallan kyllä toivoa todellakin, että esittelijä huomioi nämä erityisnäkökohdat, vaikkakin on pantava merkille, että nelosotsakkeessa – ei ole kokonaisuudessaan summia palautettu kaikissa kohdissa. Se aiheuttaa tiettyä huolta ja haluaisin kyllä, että valiokunta kiinnittäisi huomiota myös tähän puoleen. No niin, puheenjohtaja, tässä se, mikä minä halusin sanoa alustavasti, lyhykäisesti, todetakseni, mitkä ovat kaikkein arkaluontoisimmat ja tärkeimmät asiat meille komissiossa. Ja. Kiitoksia herra pääjohtaja puheenvuorosta. Se oli täsmällinen ja selkeä, lyhykäinenkin. Te kerrotte meille jotain, joka on aika tärkeä, ajatellen maksumäärän käytöstä tänä vuonna, käyttöasteesta. Me olemme aika ristiriitaisia huhuja kuulleet viime päivien aikana varsinkin. Neuvoston puheenjohtaja on ollut siinä käsityksessä, että tässä on aika maltillisesti käytetty varoja. Paitsi mitä on ollut alkuvuonna odottamattomia menoeriä, se ei välttämättä ole ihan imaltellista niin ja se vahvistaa vain sitä, mitä 2011 talousarviossa tehtiin jo, eli kasvu 2,11 prosenttia. Se vahvistaa myös neuvoston suorittaman äänestyksen ensi vuoden talousarviosta maksumäärärahoissa. Valitettavasti se, minkä nyt totesitte, äh, ei vastaa todellista kehitystä, vaan päinvastoin vaarana on, että loppuvuodesta me olemme aika epätavallisessa tilanteessa. Nimittäin viimeisessä lisätalousarviossa ei olisi mitään hyljäämää tarjottavana jäsenvaltiolle enää, vaan lisää menoja, jotka on otettava käyttöön tarpeiden vuoksi. Se on aika tärkeä tieto muuten myös ajatella meidän äänestystämme. Te otitte esille, siitä muuten puhuttiin myös koordinaattorin keskenkin aamupäivällä, Palestiinan sille annettavan avun. Sehän elää päivästä toiseen tämä aihe. Pari päivää sitten me kuulimme Yhdysvaltain kongressin päätöksestä keskeyttää Amerikan antama apu. 200 miljoonaa dollaria. No emme täällä budjettivaliokunnassa tietenkään ruveta ottamaan kantaa ulkopolitiikan sisältöön, jota unioni harjoittaa. Ulkoisen valiokunta hoitaa sen. Mutta muistuttaisin nyt kuitenkin, että kun ruvetaan toimittamaan äänestyksiä, niin pidetään mielessä – että käy selväksi, että Euroopan unionin tuki rupeaa muiden puuttuvaa tukia täydentämään. Tai ainakin mietittäisiin sitä, jos tällainen ajatus nyt tulee. En minä sitä päätä, eikä budjettivaliokuntakaan, mutta täytyy miettiä kuitenkin, että kun tämä on äärimmäisen hankala aihe, hyvin ajakohtainenkin, joka todellakin elää koko ajan, niin kannattaa olla tarkkana – Varsinkin, ja siitä olemme iloinen, että Ashton ja Euroopan unioni ovat ottaneet oman paikkansa neuvotteluissa kvartettin puitteissa ja sen reunamilla. Ja se totta kai edellyttää myös, että tarvitaan varoja. Mitä sitten tulee, herra pääjohtaja, esille ottamaan huoleen varauksista? Me tiedämme tämän huolen Varmasti siihen löytyy ratkaisu. No niin, esittelijä, olkaa hyvä, jos sopii. Voisitte meille todeta, mikä on nyt tilanne budjettivaliokunnan neuvotteluissa, niin että voidaan valmistella äänestystä ja totta kai reagoida myös siihen, mitä pääjohtaja lausui. Mm. Grazie Presidente, ringrazio anche... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos myös pääjohtajalle. Tänään me kävimme pitkän neuvottelun koordinaattorin kesken. Se oli erittäin hyödyllistä, koska sen myötä pystyimme jo viimeistelemään tätä kompromissien rakentamistyötä. Viime viikolla sitä käynnistettiin Strasburgissa. Minä sanoisin, että jota kuinkin saimme aikaan hyvän tahdon ansiosta yhteisen kannan parlamenttia varten, niin että se noudattaa myös sitä, mitä olemme tähänkin mennessä hyväksyneet ja tehneet tärkeimmissä kysymyksissä. Me olemme kuitenkin säilyttäneet ja varsinkin säilyttäneet tämän keskeisen strategian, nimittäin, että että meidän täytyy keskittää ponnistelut ja voimavarat muutamiin keskeisiin painopistealueisiin, nimittäin ne, joita me pidämme ikään kuin ensimmäisenä EU eh, e 2020 strategiassa. Varsinkin me löysimme sopimuksen, missä oli erittäin tyytyväinen otsakkeessa, jossa oli enemmän hankaluuksia, varsinkin siitä syystä, että siellä oli hyvin vajaita kohtia. Ja siellä on myös tärkeä strateginen sisältö 1a ja 4 otsake. Me saimme aikaan sopimukset, jotka säilyttävät halun rahoittaa painopisteitä, joita ryhmät ja erityisvaliokunnat ovat halunneet. Näin parlamentti esittää halunsa mennä vielä pidemmälle kuin mitä komissio esitti huhtikuussa. Ja se, että käytettäisiin myös joustavuutta näissä otsakkeissa 30 miljoonaa. Seitsemäs puiteohjelma on yksi näistä painopisteistä molemmissa kohdissa ja elinikäinen oppiminen. Me haluaisimme, että niissä merkittävästi lisättäisiin varoja sen lisäksi, mitä komissio on esittänyt. Nelosotsakkeessa on vielä enemmän uurastettu ja ponnisteltu, koska se lähtökohta oli hyvin negatiivinen. 153 miljoonaa komission esityksessä, mukaan lukee myös oikaisukirjelmä. Me olemme kovasti ponnistelleet, että pystyisimme rahoittamaan oikaisukirjelmän painopisteet Välimeren alueille – ja nehän olivat jo mukana keskeisenä osana tässä talousarviossa. Ja se, oli myös 30 neuvotteluisten mandatissa mukana, saimme aika myös sopimuksen niin, että 220 miljoonaa lisää Palestiinalle. Tätäkin me pidimme hyvin tärkeänä, kun annoimme mandaatin 30 neuvotteluihin. Me haluamme käyttää joustuvälineitä tässä otsakkeessa 208 miljoonan verran. Kaiken kaikkiaan siis Uskoisimme, että tämä esitys suunta on hyvin johdonmukainen painopistettemme kanssa. Se noudattaa myös sitä henkeä, että saataisiin aikaan realistinen talousarvio, joka tapauksessa voimakkaampi ja vahvempi verrattuna siihen, mistä alun perin neuvoteltu. Ja kun jo ainakin voitaisiin selkeällä tavalla kertoa, mitkä ovat meidän halumme painopisteemme tässä valiokunnassa, mutta myös kaikissa erityisvaliokunnissa ja kaikissa poliittisissa ryhmissä, jotka ovat olleet tässä kiinteästi mukana. Niin tämä on sellainen esitys, joka osoittaa meidän tahtotilaamme parlamentissa ensi vuoden talousarviota varten. Jos ajatellaan koehankkeet ja valmistelevia toimia, ne ovat mukana myös tässä perustassa, että voidaan rahoittaa kaikkein hankalimpia EU 2020 painopisteitä ja voidaan jotenkin myös korvata ne, joissa ei ollut marginaalia eikä riittäviä varoja yksittäisissä otsakkeissa. Tämä on erittäin hyödyllistä ollut myös se, mitä on tehty valiokunnassa. Ja tärkeää oli kuulla myös komissiolta tietoja teknisestä toteutettavuudesta niin, että varmasti paremmin tätä voidaan viedä eteenpäin. Me olemme ottaneet myös mukaan tarkistuksen hankkeeseen, jonka pääjohtajakin esittää. Mutta haluaisin rahoittaa kuitenkin siitä, että olen samaa mieltä hänen esityksensä kanssa, että sinne otetaan myös varaukset yleiselle kohdalle, ei yksittäisten pääosastojen kohdille. Tämän huolenotto, että halusin rauhoitella hänen mieliään ja olen kyllä samaa mieltä hänen esityksensä kanssa. Olen erittäin tyytyväinen myös siihen, mitä pääjohtaja totesi näistä maksuista. Me olemme paljon käyneet keskusteluja niiden tasosta koordinaattorittenkin kesken ja siinä olimme erimielisiä, siis ryhmien tasolla. Olemme aina todenneet, että maksuissa ja sitoumuksissa kuitenkin pitäisi katsoa, että niitä voidaan ennen kaikkea sitoumuksissa korostaa strategiaa, mutta menossa olemme enemmän erimielisiä, koska me saimme aika ristiriitaisiakin tietoja todellisesta tarpeesta näistä maksuissa. Loppujen lopuksi kuitenkin, kuten aluksikin jo totesin, että olemme mahdollisimman johdonmukaisia. Se oli myös jo kolmikantaneuvottelujen toimeksiannossa että emme voi komission esittämien tasojen osalta ruveta mitään leikkauksia tekemään. Katsotaan sitten, minkälainen enemmistö löytyisi tämän sopimuksen taakse, varmasti aika laaja. Olen tyytyväinen myös siinä, että paitsi että me olemme aika lailla ponnistelleet, niin että olisimme pystyneet poliittisesti valitsemaan hyvät painopistealueet, niin olemme pyrkineet myös miettimään vakavaa strategista suuntaa. Minä uskon, että siinä ei paljon jää kyllä neuvotteluvaraa enää sovittelussa. Mielestäni se kuitenkin vastaa paljon sitä, mitä me viime kädessäkin haluamme lopputuloksen Olen tyytyväinen siihen, että me olemme esittäneet myös luottamusta suhteessa komission, komission pyyntöihin ja ennusteisiin. Ja mielestäni tämä on varmasti aika hyvä lähtökohta myös neuvotteluja varten, jotka ovat nyt alkamassa. Kiitos. Kiitoksia. Herra Fernandes, haluatteko te vielä esitellä? Ky- siis kyllä, juu nyt. Euh, voilà, les, les, les propositions vous allez nous faire euh, dans, dans le... Tuon niin esityksiin, mitä teette äänestyksiin nopeasti. Ajatellaan parlamenttia, mutta ajatellaan myös meidän kantaamme muiden toimielinten talousarvioihin. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Voisin aloittaa näistä muista toimielimistä. Tarkoituksena on se, että toimielimet saisivat tarvitsemansa minimin, jotta ne voivat täyttää tehtävänsä, että ne voivat vastata uusiin haasteisiin ja käyttää uusia valtuuksia, joita Lissabonin sopimus on niille antanut. Eli teen tiivistä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa. Ja yleisesti ottaen muut toimielimet ovat osallistuneet voimakkaasti keskusteluun ja ponnistelevat aivan erityisesti, aivan kuten parlamenttikin. Parlamentti on myös siihen valmis. Eli me pyrimme osittain palauttamaan komission alkuperäisen ehdotuksen muiden toimielinten osalta. On myös erikoistapauksia, esimerkiksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin. Sen kohdalla me palautamme sen mitä on pyydetty. Ja oikeusmiehen kohdalla pyydämme täysimääräistä komission talousarvioehdotuksen summan palauttamista. Mitä sitten taas parlamenttiin tulee, kuten on todettu jo moneen otteeseen, Ilman Kroatiaa meillä on 2,3 prosentin lisäys budjetissa ja näiden 18 uuden jäsenen myötä meillä on 1,9 prosentin lisäys. Eli lähtökohtaisesti jo olemme onnistuneet leikkaamaan 75 miljoonaa euroa parlamentin budjetista. Jos me toteutamme kaikki tarvittavat vertailut, havaitsemme, että parlamentin budjetin kasvu on ainoastaan 0,8 prosenttia, eli ilman Kroatiaa ja näitä 18 uutta jäsentä meillä on vain 0,8 prosentin kasvu, joka kestää kyllä kaikki vertailut. Me olemme oikeastaan jääneet alle sen, mikä oli tarkoitus. Eli olemme tehneet enemmän kuin komission jäsen Lewandowski pyysi meitä tekemään lähettäessään kirjeen kaikille toimielimille me olemme jääneet meille asetetun rajan alle, eli siinä mielessä oikeastaan ylittäneet tavoitteemme. Mitä tulee siis muutoksiin ja tarkistuksiin, joita tällä hetkellä vielä viimeistellään, on kaksi eri hanketta, joista me olemme luopuneet. Summien osalta merkittävin hanke on ollut se, joka liittyy ulkoasianvaliokunnan ehdottamaan pilottihankkeeseen – olemme ja sitten tuo historian talo, jossa on rahat varauksessa. Odottelemme vielä, että saamme jonkinlaisen yrityksen toimintasuunnitelman. Ja keväällä meillä oli jo jonkinlainen käsitys mutta nyt suurin osa ryhmistä on esitettyihin suunnitelmiin tyytyväisiä. Saadaan aikaan myös toimielinten välistä yhteistyötä, jotta historian talon toiminta saadaan aikaan. Tämä kaikki tukee tätä hanketta. Ja mitä tulee tarkistuksiin, jotka koskevat näitä asioita, ovatko ne kaikki sitten hyväksyttäviä. Jos on esimerkiksi tarkistuksia, jotka koskevat jäsenten sääntöjä, eivätkä ole hyväksyttäviä, me emme ensinnäkään voi äänestää näistä jäsenten sääntöjä koskevista tarkistuksista, se on ihan selvä. Ja haluaisin kiittää kaikkia, kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia ryhmien edustajia, kiittää heitä siitä, mitä he ovat tehneet, mutta haluaisin sanoa jotakin myös ähm, valiokunnan puheenjohtajistolle. Me olemme mielestäni saaneet aikaan erinomaisen sopimuksen, joka auttaa meitä toteuttamaan rakenneuudistukset parlamentissa koska meillä on uudet säännöt, jotka koskevat muun muassa tulkkausta, olemme onnistuneet vielä saamaan aikaan 10 miljoonan euron lisäsäästöt ja käännösten puolella saamme aikaiseksi 11 miljoonan säästöt. Eli käännöksiä ei enää tapahdukaan automaattisesti, niihin ei enää ole automaattista oikeutta. On kuitenkin ihan selvää, että monikielisyyden periaatetta ei millään tapaa kyseenalaisteta. Ja monikielisyyden periaate itse asiassa taataan. Parlamentissa voi aina pyytää käännöksen. Meillä on tällainen monikielisyyden takuu. Ei siis enää mitään automaattista oikeutta, vaan pyynnön perusteella tapahtuva Parlamentti ja muut toiminimet siirtyvät nyt uudelle aikakaudelle. Kun ajatellaan Eurooppa 2020-strategiaa, sen mukaisestihan me haluamme edistää kestävyyttä, innovaatioita, joiden avulla voidaan saada aikaan säästöjä. Ja kaikki nämä ehdotukset on tehty hyvin fiksulla tavalla. Siis Eurooppa 2020-strategiassa ajetaan kestävää, fiksua, älykästä kasvua. Se on periaate, joka huomioidaan myös tässä ja noista uusista valtaoikeuksista, koska Lissabonin sopimus antaa uusia valtaoikeuksia, Euroopan parlamenttiin tulee myös uusia jäseniä. Siitä huolimatta olemme voineet osoittaa, että me saamme aikaan enemmän pienemmällä summalla, me voimme saavuttaa enemmän, täyttää enemmän tehtäviä, käyttää uusia toimivaltuuksiamme ja säästää rahaa, koska eri puolueiden ryhmät ovat ponnistelleet ja hallinto on ponnistellut – Tämä on myös tapa, jolla voimme osoittaa, että me kykenemme täyttämään ne odotukset, joita kansalaiset meihin kohdistavat. Me voimme kohdata tulevaisuuden haasteet, taata erinomaiset suoritukset työssämme. Ja me olemme esittäneet talousarvion, joka osoittaa, niin oikeastaan kaikki toimielimet ovat esittäneet hyvin tiukat Talousarviot, joiden kasvuluvut ovat negatiiviset, kasvu on paljon alhaisempaa kuin inflaatio. Parlamentin jäsenet ovat myös uhrautuneet omalta osaltaan, jotta tämä kaikki on mahdollista, ja virkamiehet tekevät omia uhrauksiaan. Tämä kaikki osoittaa sen, että me olemme panneet merkille, miten hankalaa aikaa Eurooppa elää, ja toivomme, että tämä talouskriisi jää mahdollisimman niukaksi. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Haluaisin vain tähdentää yhtään seikkaa. Onko täällä puheenvuoropyyntöjä? Anteeksi, Vogan. Monsieur Vogan. So, sorry, sir. I just wanted to uh, respond quickly to the... Haluaisin vastata äskeiseen nopeasti herra Fernandesilta, kuten hän oikein sanoi. Nyt on laaja konsensus suurimmasta osasta asioita parlamentin budjetin osalta ja muille toimielimille. Esimerkiksi olemme sopineet nyt, että pitäisi budjettiesitys palauttaa niille. Muuten on vaikeuksia toiminnassa tulevaisuudessa. Koskien muita asioita, jotka mainittiin, nyt on hyväksyntä sille, että Täytyy saada takeet ja enemmän tietoa historiatalosta ja analysoitu tätä liiketoimintasuunnitelmaa, joka on annettu meille vasta äskettäin. Sitä ehkä täytyy vielä katsoa, mutta useimmat kollegat varmaan nyt hyväksyvät asian, kun on saatu paljon tietoa. Muista asioista matkakustannukset on nyt ratkaistu ja siitä on myös sapu 5 prosenttia se pienenee ja 15 prosenttia reserviin. Sitten yksi asia, kun jäädytetään eh, nämä avustukset, tämä yleisavustus pitäisi jäädyttää. Siinä varmaan sitten on samaa mieltä. SN ja D-ryhmä haluaisi mennä pidemmälle ja kaikki avustukset jäädyttää. Esitin otti esille kysymyksen, että saadaanko niin tehdä, koska se liittyy jäsenojen sääntöön. Mutta ehkä me voitaisiin vielä harkita tarkistusta näille linjojen mukaan ovatko ne sitten, voidaanko ne ottaa käsittelyyn, niin se on eri asia, mutta siis kaikki, meidän mielestä kaikki pitäisi jäädyttää ensi vuodelle. Kiitoksia parahin kollega. Aamupäivällä se oli esillä hyvinkin koordinaattoreiden kesken. Siellä totesin, ja sen totean nytkin, että kaikki se, mikä liittyy mahdollisiin tarkistuksiin, tietenkin nyt ei ole tarkistuksia, mutta mahdollisiin tarkistuksiin, jotka puolestaan koskisivat jäsentien palkkioihin tai virkamiesten palkkaan. Me emme oikeudellisesti pysty mitään tekemään. Se on säännössä näin todettu ja tuomistojen päätös on sen vahvistanut. Siinä neuvoston päätös kumottiin, kun siellä virkamiesten palkat jäädytettiin. Se oli vastoin ohjesääntö, henkilöstösääntöä, totesi tuomioistuin. Sen sijaan kaikissa muissa määräyksissä, jotka liittyvät asemaan, mutta eivät koske siis palkkausta, siis muut korvaukset ja niin edelleen, niin niissä, ja Euroopan parlamentin oikeuden yksikkökin on tätä mieltä, niin mitä tulee parlamentin talousarvioon, niin puhemiston päätöstä vaaditaan siinä, mutta totta kai täysistunto voi tietenkin kumota puhemiston päätöksen. Parlamentin puhemiehestö ei ole sellainen taho, jolla olisi täysin suvereeni oikeus tässä, vaan täysistunnolla se oikeus on. Ehkäpä täysistunto voi esittää kantansa talousarviomenettelyssä, mutta siinä tarvitaan kuitenkin sitten valiokunnassa tarkistuksia, jos ne täällä menevät nurin, ne voidaan ryhmien toimesta esittää täysistuntoa, jos tarkistuksia tulee puolestaan. Tässä otsakkeessa, niin se etenee aika kauas poliittisesta yhteisymmärryksestä, joka nyt on toki epävirallinen, jos niin voidaan sanoa, siis puhemiestön ja valiokunnan kesken, niin sitten niistä äänestetään. Äänestystuloksen pohjalta katsotaan, vievätkö ryhmän, ryhmät ne täysistuntoon ja puhemies puolestaan päättää siitä, ovatko ne käsiteltävissä vai ei. Tämä on nyt oikeudellinen kysymys ja varmasti poliittisesti ainakin pystymme tämän hoitamaan hyvinkin. Vielä lisäisin yhden asian. Ja ihan tiedoksi myös kollega Pöögelle, joka kutsuttiin koordinaattorikokoukseen, koska hän oli jotain parempaa tekemistä, hän ei päässyt. Francesca Valzani totesi, että tässä ollaan menossa kohti poliittista sopimusta, joka menisi yli enimmäismäärien 1A ja 4 kategoriassa. Summat ovat suhteellisen maltillisia kuitenkin. Poliittisena ajatuksena on nyt ollut, sitä paitsi väitettiin viimekin vuonna, että emme äänestä asteriskillä merkittyjä tarkistuksia, jos ne liittyvät Lissabonin sopimuksen edeltävään kauteen, mutta varsinkin nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen niillä on suurempi merkitys. Ja oikeastaan esittäisimmekin tarkistuksissa sen mukaan, mitä Euroopan komissio teki ensi kertaa talousarvioesityksessä yhdessä otsakkeessa, nimittäin, että me rahoitamme tämän ylijäämän käyttäen joustovälinettä. Tässä toteutetaan toimintavälistä sopimusta. Ja totta kai tässä täytyy kuulla myös komissiotakin. Tässä täytyy nähdä, miten ajallisesti, jos se sopii tietenkin heille, miten me äänestämme tästä mietinnöstä yhdessä talousarvion kanssa, kuten tehdään silloinkin, kun me käytämme globalisaatiorahaston varoja. Siinäkin tarvitaan äänestys varsinaisesta talousarviosta ja myös täytyy äänestyttää Böken mietinnöstä, siis kuten on määrätty toimijoiden välisessä sopimuksessa. Ehkä tässä voitaisiin käyttää lounasaikaa tämän selvittämiseksi, että se tulisi selväksi ja tiedämme sitten, mihin suuntaan mennään, niin että kaikki sitten voivat sen hyväksyä. No niin, hyvät kollegat, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, kiitän teitä. Herra pääjohtaja, kiitos teille. Me keskeytämme kokouksen ja palaamme kello 15 asiaan. Mukana sitten äänestyskortit pyydän, äänestyskortit mukaan totta kai, koska niitä tarvitaan totta kai. Ja kaikki asiakirjat myös ja äänestystaulukot. Kiitos, kokous päättyy.